artiklan 78 mukaan työjärjestyksessä yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa allekirjoitetaan viisi säädöstä, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntömenettelyssä. Niiden nimet julkaistaan tämän päivän pöytäkirjan yhteydessä. Artik-